Edellisen istunnon pöytäkirja, siis 22. päivä päivätty, on teille jaettu. Se on hyväksytty. Huomautuksia ei ollut. Hyvä niin. Sitten puhemiehen ilmoitusasiat. Työjärjestyksen artiklan 211 mukaan perustuslakiasioiden valiokunta on ehdottanut seuraavaa tulkintaa artiklasta 187 liittyen valiokuntien kokoonpanoon ja varajäseniin. Mikäli varsinainen jäsen valiokunnassa jättää paikkansa vapaaksi, niin tuolloin pysyvä varajäsen samasta poliittisesta ryhmästä osoitetaan hänen paikalleen ja hän voi harjoittaa oikeuksiaan, kunnes väliaikainen korvaava jäsen saadaan edelliseltä vapautuneelle paikalle artiklan 186 mukaisesti. Ja tämä järjestelmä on laadittu siten, että voidaan pitää kiinni valiokuntien poliittisten ryhmien välisestä tasapainosta ja matemaattisesta tasapainosta, ja jotta voidaan sitten varmistua siitä, että sama määrä jäseniä eri poliittisista ryhmistä osallistuu valiokunnan päätöksentekoon kuin aikaisemminkin. Tämä lienee hyväksyttävää ja tämä tulkinta sitten katsotaan hyväksytyksi, ellei sitten yksi poliittinen ryhmä tai 40 euroedustajan ryhmä tätä vastusta ennen seuraavan istuntokauden uudelleen avaamista. Ja sitten Liettuan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että rouva Justiina vitkaus korvaa sitten